käsittelee ensin suullinen kysymys, joka käsittelee lasten arviravitsemusta kehitysmaissa. Ja annan puheenvuoron Linda Mäkävänille, joka on laatinut tämän kysymyksen. Olkaa hyvä. President. And, um, the millennium... Puhemies, vuosituhat tavoitteiden yksi tavoite on muun muassa lasten kuolleisuuden vähentäminen, köyhyyden poistaminen. Ja kun ajatellaan nykypäivää, olemme edistyneet kyllä, mutta edelleen monet lapset kuolevat ja tätä ei voida hyväksyä. Tässä päätöslauselmassa pyritään todella ottamaan tämä asia esille ja toivomme, että komission kanssa yhdessä tämän 2015 jälkeisen kehitysohjelman puitteissa voimme näin tehdäkin. Meillä on valtavia kehitykseen liittyviä haasteita. WHO toteaa, että aliravitsemus on suurin asia, joka aiheuttaa lasten kuolemia. Jopa 35 prosenttia alle 5-vuotiaista lapsista kuolee juuri tähän. Ja tämä liittyy moniin asioihin, muun muassa sosiaalisen ja talouden kehittymättömyyteen. Ja sen takia lasten aliravitsemuksen vastainen taistelu ja myöskin lasten ruoan saanti on yksi asia, jonka pitää olla todella tavoitteena. Me juuri tässä vuoden 2015 jälkeisessä kehitysohjelmassa äänestimme tästä tiistaina. Ja tämä on todella asia, joka on hyvin tärkeä. Tässä luonnoksessa, jonka työryhmämme on tehnyt, tai jonka YK on työryhmä on tehnyt, toinen tavoite on se, että 2025 vuoteen mennessä pyrittäisiin saada, saamaan kaikki aliravitsemusjuurituksi maailmasta. YK yleiskokous on myöskin pyrkinyt tämän asian hyväksymään. Ja tämä tarkoittaa sitä, että voimme vähentää 17 miljoonalla näiden aliravitsemuksesta kärsivien lasten määrää äänestämään valtava määrä. Tiistaina parlamentti itse asiassa äänesti suurella enemmistöllä tämän tavoitteen puolesta. Ja vielä pitemmälle mennään, kun vaaditaan, että kukaan ei enää 25 vuoteen mennessä kärsisi nälästä. Haluamme kestävää maataloutta. Tunnustamme, että todella naisviljelijöiden rooli on hyvin tärkeä ruoan saannin turvaamiseksi. Ja tämä liittyy tietysti myöskin lasten aliravitsemukseen. Pyydämme siis komissiolta, että tässä keskustelussa äh, miettisimme komission mahdollisuutta antaa konkreettista toimintasuunnitelmaa, jolla todella Euroopan unioni voisi näihin tavoitteisiin auttaa pääsemiseksi. Ja toivomme, että myöskin kansalliset kumppanimme ovat tässä mukana. Olen ymmärtänyt, että komission osastovat tätä toimintasuunnitelmaa ravitsemuksen osalta äh, suunnitelleet. Ja voisitteko arvoisa komission jäsen selvittää, mitä tässä tapahtuu ja milloin voidaan odottaa todellakin jotakin konkreettista ja kuinka komissio voi myöskin taata, että koordinaatio toimii toimii niin näiden eri poliitikkojen osalta, kun kansainväliset kumppanit pyrittävät nyt kiihdyttämään näihin tavoitteisiin pääsemistä lasten ariravitsemuksesta irtipääseminen on mahdollista, mutta kuten muissa kehityspolitiikoissa tässä vaaditaan todella resursseja, koordinointia ja poliittista tahtoa. Ja tällä viikolla me keskustelimme tästä lasten oikeuksien 25. oikeuksien yli yleissopimukseen 25. vuosipäivästä ja todella tässä uskomme, että tätäkin kautta voimme antaa kaikille lapsille oikeuden säälliseen elämään. Kiitos. Kiitos paljon. Komissiolle annan puheenvuoron. Herra Stylianides, olkaa hyvä. Members. Puhemies, parlamentin jäsenet, komission jäsen Mimichan nimissä olen nyt täällä tänään ja haluaisin kiittää McAvenia tästä hyvästä kysymyksestä. Se muistuttaa meitä kaikkia siitä, että airavitsemus on inhimillinen tragedia, mutta sen lisäksi se on taloudellinen kysymys joka saattaa estää kestävän kehityksen. Haluaisin korostaa, että komissio on täysin sitoutunut parantamaan hetkistä tilannetta. Viime vuosina Euroopan unioni on ollut merkittävä toimija ravitsemuskysymyksissä ja se on sen kehityspolitiikan keskiössä. Vuoden 2013 komission tiedonannossa vaadittiin, että pitää antaa yhä enemmän apua lasten aliravitsemuksen torjuntaan. Ja meillä on kaksi tavoitetta. Me haluamme vähentää alle 5-vuotiaiden aliravitsemusta ja komissiolla on kaksi toimintasuunnitelmaa. Yhdessä puututaan hätätilanteissa esiintyvään aliravitsemukseen ja toisessa on määritelty, miten komissio panee täytäntöön 3,5 miljardin sitoumusta, jolla tarkoitus vähentää aliravitsemuksesta kärsivien lasten määrää. Suunnitelmissa ei ole mitään väliarviointia. Ja meidän täytyy valvoa resursseja ja sitten näiden toimien tehokkuutta. Ne ovat tärkeä horisontaalinen pilari ravintosuunnitelmassamme. Kollegat, että tiedämme, että nämä toimet, joilla puututaan aliravitsemuksen syihin, ei ole riittävä. Meidän täytyy puuttua aliravitsemuksen syihin. Ja siksi nämä kysymykset pitää ottaa mukaan esimerkiksi maatalous, koulutus, vesikysymyksiin – Tämä on yksi syistä, miksi komissio on varannut 3,5 miljardia euroa ravitsemuskysymyksiin, lähinnä maataloudessa. Ikävä kyllä ei ole riittävästi näyttöä näiden toimien tehokkuudesta, jotta voidaan tarttua tähän haasteeseen. Komissio haluaa katsoa, kuinka tehokkaita nämä toimet ovat ja mitä vaikutuksia näillä toimilla on. Ja kun katsotaan näitä ponnisteluita, komissio voi päättää väliarvioinnissa 2017, että uudelleen ohjataan tiettyjä resursseja, jotta voidaan toimia tehokkaammin ja jotta päästään näihin tavoitteisiin vuoteen 2025 mennessä. Kun ajatellaan näitä haasteita, komissio ei voi toimia yksin. Komissio jatkaa tiedottamista eli ravitsemuskysymyksistä kansainvälisillä foorumeilla. Meillä on tämä SAN-liike, jossa nyt on mukana 54 maata. Ja komissio myöskin vahvistaa strategista kumppanuutta FAUN ja WHOn kanssa ja käyttää esimerkiksi maailman terveyskokousta hyväkseen, jotta poliittinen huomio pysyy näissä kysymyksissä. Ja sitten jäsenvaltioissa Meillä on yhteisiä ohjelmia vuoteen 2020 asti. Ja komissio jatkaa yhteistyötä kansalaisyhteisöjen kanssa ja jakaa kokemuksiaan niiden kanssa. Näin tiedämme, että aliravitsemukseen puuttuminen tehokkaasti vaatii yhteisponnisteluita kaikilla tasoilla. Ja tietysti on hyvä, että parlamentti on kiinnostunut tästä kysymyksestä. Ja kiitän teitä tuestanne. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Seuraavaksi me kuulemme puolueryhmien edustajien puheenvuorot EPPstä. Rova Saborska, kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, komission jäsenkollegat, ensinnäkin haluan kiittää kehitysvaliokunnan puheenjohtajaa Linda McAvenia siitä, että hänestä tuli esittelijä tässä asiassa. Äh, ja tämä mietintöhän on siis äh, hyväksytty viime vaalikaudella. Kysymys on tietysti myöskin siitä, että haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet eri poliittisista ryhmistä tässä asiassa mukana. Me äänestimme siis tästä asiakirjasta, joka kertoo, mitä tapahtui vuoden 2015 jälkeen, kun kysymys on näistä vuosituhattavoitteista. Aliravitsemus on todella mutkikas ongelma. Ja se on suuri taakka kaikille yhteiskunnille. Se on taakka, koska kun aliravitsemusta esiintyy, niin myös ihmisoikeuksia poljetaan oikeutta arvokkaaseen elämään lapsilla, jotka elävät kuitenkin nälässä. Näin heidän ihmisoikeuksiaan puoletaan joka minuutti. Useita lapsia kuolee, ei pelkästään sen takia, että he elävät sodan vaivaamassa maassa, vaan koska he ovat nälkäisiä. Eikä kysymys ole pelkästään vain kuolevista lapsista, vaan tuhansista ja tuhansista lapsista, jotka myöskin sairastuvat monella tapaa, koska he ovat nuoruudessaan joutuneet kärsimään nälästä. Nyt puhumme luvuista, tilastoista, tiedämme ne ulkoa, nämä luvut, mutta on hyvin tärkeää kuitenkin, että teemme yhteistyötä. Yhteistyö muiden toimielinten kanssa EU:ssa on tärkeää, samoin yhteistyö muiden järjestöjen kanssa, jotka käsittelevät Äh, ravitsemuskysymyksiä, kuten vaikkapa FAO. Mm, on tärkeää, että tästä puhumme tällä viikolla. Mielestäni yhteistyön pitäisi olla suurempaa ja äh, äh, kun ajattelee sitä, mitä komission jäsen kuulemisessa sanoi, niin tätä kautta varmasti pääsemme ensiksi kylpyyden ja näillä vähentämisessä sitten myöskin ilmastonmuutoskysymyksissä eteenpäin. Kiitos paljon. Sosialisteista neljä minuuttia. Rouva Toija, olkaa hyvä. Kiitoksia komission jäsen, tervetuloa. Tämä ensimmäinen tapaaminen tässä täysin salissa käsitellyt tärkeää keskustelua. Nämä kysymykset eivät ole väistämättömiä. Meidän täytyy hiukan katsoa, mitä nyt on tapahtunut ja mitä voimme tehdä. Kyse on traagisesta todellisuudesta, mutta me voimme ratkaista tämän tilanteen. Me tiedämme, mitä pitää tehdä, me tiedämme, millaisia välineitä pitää käyttää – me tiedämme, mistä syistä nämä ilmiöt johtuvat ja tiedämme seuraamukset. Eli kuten kollega sanoi, niin meidän täytyy todellakin kantaa nyt suuri vastuu ja ymmärtää, että se on mahdollista ja meidän täytyy tämä tehdä. Jos me haluamme käyttää näitä välineitä, niin meidän täytyy niin tehdä ja oikeassa suhteessa. Aliravitsemuskysymys lasten osalta on asia, johon liittyy myöskin piilokustannuksia, joita ei näy kovin hyvin. Tietysti kansalaisjärjestöt sitten kertovat meille näistä tapahtumista, mutta nämä kaikki ilmiöt ovat erittäin negatiivisia lasten kehityksen kannalta. Ja myöskin tämä piilonälkä on asia, johon meidän täytyy puuttua. Me olemme nyt ryhtyneet uudella ponnella tarttumaan näihin kysymyksiin hän on kulunut 25 vuotta lasten oikeuksien julistuksesta ja haluaisin kiittää Mäkeväniä ja kaikkia kollegoita, varjoesittelijöitä, jotka ovat laatineet tämän päätöslausaman ja haluaisimme sanoa, että parlamentti on sitoutunut, ei pelkästään DV-valiokunnassa, vaan koko parlamentti on sitoutunut tähän ja komission pitäisi toimia tehokkaasti ja sitoumuksella ja mennä asiassa eteenpäin ja sanon itselleni heti ensin, että meillä ei ole oikeus muistaa tätä sopimusta, jos tähän ei liitetä vakavaa sitoumusta. Tässä puhuttiin nyt eri tiedoista ja luvuista, ja meidän täytyy sitoutua myöskin tehokkuuteen tässä toiminnassa. Mehän tiedämme, että resurssit, jotka on varattu kansainväliseen kehitysapuun, kuten muutkin resurssit EU:ssa, niitä ei aina käytetä tehokkaasti, mutta meillä ei ole varaa näissä asioissa menettää yhtään euroa, Eli meidän täytyy valvoa varojen tehokasta käyttöä. Meidän täytyy katsoa, miten suunnitelmamme toteutuvat. Ja nämä sitoumukset, meidän täytyy tarttua niihin uudella innokkuudella. Te puhuitte siitä, että meidän täytyy arvioida tehokkuutta, jotta voimme nähdä, miten tätä toimintaa voidaan uudistaa. Ja pyytäisin, että otatte tässä asiassa nyt yhteistyöasenteen parlamentin kanssa. Kuten olette nähnyt, komissiolla on hyvin paljon halua tehdä yhteistyötä, kun mietimme näitä tehokkaampia toimia. Monet asiat ovat jo toteutuneet, Evan nämä jo luetteli. Ja mielestäni Euroopan pitää olla ylpeä siitä, että se on päässyt näihin tuloksiin, mutta tietyillä alueilla tämä ongelma on palaamassa alueilla, joita sitä ei ollut ennen kriisiä. Tämä johtuu esimerkiksi hintaspekulaatiosta, mitä tulee ruoan hintaan ja tärkeisiin elintarvikkeisiin. Eli meidän täytyy ottaa mukaan muitakin komission kollegoita, jotta meillä olisi vähän horisontaalisempaa politiikkaa, joka koskettaa kaikkia aloja, jotta voimme puuttua näiden ilmiöiden juuriin, jotka ovat muilla aloilla, esimerkiksi maatalousalalla tai sitten kauppapolitiikan alalla. Ja sitten on rahoituspolitiikkaa ja tätä spekulaatiota ruoan suhteen. Tätä ei voida suvaita kansalaisten keskuudessa. Ja lopuksi vielä me kaikki olemme nähneet nämä, näitä dokumentteja, ei nyt vain, vaan muutenkin työssämme, eli miten naisen rooli on keskeinen. Meillä on tietoja siitä, että naiset tuottavat elintarvikkeita esimerkiksi elintarvikkeista, mutta he ovat kuitenkin enemmistönä aliravittojen ryhmässä. Eli meidän täytyy nyt harjoittaa politiikkaa, joka ottaa huomioon naiset ja joka edistää kehitystä monissa naismaissa. Kiitos. Kiitos. ECR-ryhmästä edustaja Kiewicz. Panie komisarzu, zaledwie przedwczoraj na tej sali... Puhemies, toissa päivänä Paavi sanoi täällä, että emme voi hyväksyä sitä, että miljoonat kuolevat nälkään, kun ja ruokaa myöskin jätetään, laitetaan roskikseen. YK tutkimuksen mukaan joka vuosi 1,3 miljardia ruokaa heitetään roskiin. Äh, mit, äh, ei voida tehdä, mikään rahoitus, mikään toimi ei riitä, jollei lakeja muuteta, jollei käytäntöjä muuteta ruoanvalmistajien äh, suhteen. Miksi keskustelemme tästä asiasta, jos EU-lainsäädännön mukaan ihmiset voivat edelleen myöskin spekuloida ruoan hinnalla, heittää pois tuhansia tonneja ruokaa niin, että hinta ei romahda ne, jotka jakavat nämä ylimääräiset ruuat, tulevat rangaistuksi veroilla. Se, että ratkaistaisiin lasten aliravitsemuskysymys tasa-arvolla ja naisten roolin parantamiselta, tämä on ikään kuin vain vitsi, vaan meillä on todella rohkeutta oltava, jotta voimme tällä sanoa, mikä on totuus. EU-säännökset osaltaan vaikuttavat siitä, että ruoanvalmistajat toimivat epäeettisesti. Ja jos haluamme todella tämän päivän suurimpaan häpeäpilkkuun tarttua lasten aliravitsemukseen ja nälkään, meidän täytyy toimia voimakkaasti ja aloittaa muuttamalla sääntöjä, sellaisia lakeja, jotka haittaavat toimiamme pyrkiä parantamaan kaikkein heikoimpien asemaa komission jäsen. Kertokaa, mitä toimia aiotte tehdä, jotta lakeja voitaisiin muuttaa, jotta tämä ongelma ratkaistaisiin. Kiitos. Kiitos. ALDE-ryhmästä Louis Michel, olkaa hyvä. Monsieur Hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen. Maailma elää kriisissä, olemme hiljaa yhteisöt, kokonaiset yhteisöt kehitysmaissa kärsivät tässä. Tässä parlamentti haluaa painottaa tätä vitsausta, joka on poliittinen ja kehityksellinen inhimillinen, ja haluamme saada koordinoituja vastauksia siihen. Tässä on kyse todella eettisestä asiasta. Sehän myös synnyttää taloudellisia seuraamuksia. Me olemme täällä toistaneet monta kertaa, 165 miljoonaa alle viisi vuotta lasta on aliravittuja ja äh, tuhat ensimmäistä päivää lapsen elämässä ovat tärkeitä lapsen kehityksen kannalta. Me tiedämme kaikki hyvin tämän aliravitsemus- tai ravitsemuskriisin joka koettelee Afrika, Saharan eteläpuolista Afrikkaa. Meidän pitäisi nyt tietää, miten me voisimme äh, hyökätä näihin tai pureutua tämän vitsauksen syihin. Pitäisikö olla elintarvike omavaraisuus, olisiko se hyvä vastaus? Minä haluan puhua tässä, piitata teidän kuulemistilaisuutenne, että olette varmasti hyvin tietoinen näistä kysymyksistä, mutta haluaisin, että teidän suunnitelmassanne ja lähestymistavassanne otettaisiin huomioon ensiksi, kuinka välttämättä on olla omalta poikkileikkaava poliittinen linjaus. Ensin kohdentaa asia aliravitsemukseen, mutta myöskin puhua myös elintarvikeomavaraisuudesta. Tästä ei ole vielä puhuttu siitä, miten maata anastetaan. Afrikassa on käynnissä todellinen tendenssi varastaa, anastaa maita. Ehkä tämä, tämä on todella dramaattista. Kyllä koulutuskysymys, valistuskysymys on tärkeää, mutta myös siirretään tekniikkaa meidän puolelta, jotta voidamme parantaa tuottavuutta ja, ja näiden, maiden tuot, näiden maa-alueiden tuotantoa, tuottoa. On aika käsittämätöntä, että annetaan tämän finanssikeinottelun jatkua myös elintarvikesalalla elintarvikekysymyksessä. Naiskysymyksestä olen vielä samaa mieltä. Minä haluan olla etuoikeutettu todistajana Afrikassa, koko maailmassa taloudellisesti. Heillä on tärkeä, erittäin tärkeä rooli ja minä voin vain todeta siinä. Minä toivon, hyvä komission jäsen, että teillä olisi kattava ohjelma, joka ratkaisisi koko ongelmahykentän. Kiitos. Guesta. Rouva Senra Rodriguez, puolitoista minuuttia. Ah, obrigada, presidente. A fome... Kiitos puheenjohtaja. Nälkä tappaa ihmisiä ja miljoonat lapset kärsivät aliravitsemuksesta, mutta myös Etelä-Euroopassa on lapsia, jotka kärsivät aliravitsemuksesta. Minun maassani Galisiassa yli 20 prosenttia lapset ovat, elävät köyhyysrajan alapuolella. Tänä päivänä Espanjassa 60 prosenttia tai siis on olemassa lähes 60 prosenttia ihmisiä, jotka ovat köyhyysrajan alapuolella tai ovat sillä rajalla ja sosiaalinen tilanne on räjähtämässä käsiin. Syyt ovat syyt löytyvät eurooppalaisesta politiikasta. Se on mahdollistanut monikansallisten yritysten ryöstämisen kansolta. Ja he valtaavat ihmisten maa, maanviljelijöiden maat ja se on erittäin tuhoisaa kansoille. Ei koskaan olla kyseenalaistettu näitä politiikkoja, ja jos ei sitä tehdä, niin ei voida ratkaista eteläisen Euroopan nälkäongelmaa. Jos Troikka jatkaa tällä tavalla omaa politiikkaansa, niin nälkä ja aliravitsemus siirtynee pohjoisellekin pallonpuoliskolle. Hyvä komission jäsen, me pyydämme, että te radikaalisti, radikaalisti muutatte EU-neoliberaalia e politiikkaa, eli todella lopetettaisiin tämä ryöstä, monikansallisten yritysten ryöstöpolitiikka. Vapaa kauppaa pitää rajoittaa. Meidän pitää toimia siten, että sovelletaan eri tavalla maatalouspolitiikkaa. Täytyy tapahtua suuri muutos maatalouspolitiikassa, elintarvikepolitiikassa, jotta saadaan hyvä tilanne omavaraisuustilanteessa nä, muuten kaikki muu on tyhjää puhetta ja seuraava vuosi tulee olemaan jälleen kerran vuosi, jolloin voidaan todeta aliravittujen ihmisten lukumäärän vain kasvavan. Kiitos paljon vihreistä. Edustaja Hoibuh, neljä minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Me äänestämme tänään tärkeästä mietinnöstä koskaan häpeä, että yhä miljoonat lapset joutuvat kärsimään nälkää – ja joka minuutti lapsi kuolee nälkään. Ja olen iloinen siitä ja haluan kiittää Mac Evansia siitä, että mietinnössä ei puhuta vain aliravitsemuksesta, vaan myöskin riittämättömästä ravitsemuksesta, koska ei riitä se, että lapsi saa tarpeeksi kaloreita. Jotta lapsi varttuu terveesti ja kehittyy hyvin, hän tarvitsee tasapainoista ruokaa, jossa on hivenaineita ja vitamiineja esimerkiksi, ja Tähän ei kuitenkaan ole päästy, jos me edelleen edistämme yhden lajin viljelyä. Meidän täytyy viljellä eri viljelajeja ja tällä tavalla lapsetkin saavat mikroravinteita tarvitsemallaan tavalla. EUn erityisedustaja on korostanut, että meidän täytyy edistää luomotuotantoa, jotta näistä ongelmista voidaan selvitä. Myöskin maatalouden rooli, mitä tulee köyhyyden torjuntaan, on hyvin keskeisessä roolissa. Ja sitten on pienviljelijöitä, joita tulee tukea, koska heillä on mahdollisuuksia kehittää ja levittää ilmastoystävällisiä viljelytekniikoita. Ja tällä tavalla voidaan myöskin tuottaa elintarvikkeita paikan päälle ja he voivat kehittää tätä tuotantoa ja sen jälkeen tulee sitten jalostus, kuljetus ja kauppa. Eli tässä on myöskin työllisyyden osalta potentiaalia ja tällä tavalla päästään köyhyydestä eroon. Mutta ilman maata ei voida kuitenkaan elintarvikkeita viljellä. Eli tämä tarkoittaa, että perinteisiä maa-oikeuksia pitää suojella ja että maan saatavuus pitää taata erityisesti naisille. Ja nyt ei voittaja saa olla se, jolla on eniten rahaa, vaan tässä paikallisväestön täytyy olla voittaja ja maanvaltauksia ei millään tavalla voida suvaita. Investoinnit maatalouteen ovat ehdottoman tärkeitä. Ne ovat tärkeitä, jos halutaan poistaa köyhyyttä ja nälkää kehitysmaissa, mutta eivät kuitenkaan kaikki investoinnit ole hyödyllisiä. Jos yksityiset investoijat viime kädessä sitten äh, ajavat äh, paikallisen väestön pois alueelta ja poistavat heiltä mahdollisuuden harjoittaa maataloutta ja itse tuottavat valtavia määriä kansainvälisille markkinoille, niin siitä ei yksikään lapsi saa vatsansa täyteen kauppasopimuksissa pitää kiinnittää tähän huomiota tulevaisuudessa. Ja nämä maat muuten ovat yhä riippuvaisempia kansainvälisistä raaka-ainemarkkinoista ja hintavaihteluista näillä markkinoilla. Ne ovat riippuvaisia elintarvikespekulaatiosta ja pörssikehityksestä. Ja silloin sitten viime kädessä, onko lapsi nälkäinen vai ei, se riippuu markkinoista. Tämä ei ole moraalista ja meidän täytyy tätä torjua. Köyhyys ja nälkä on poistettava tukemalla viljelijöitä paikan päälle, ja tämä on ainoa tapa, jolla nämä maat voivat olla elintarvikeasioissa itsenäisiä. Meidän täytyy luonnonmukaista viljelymenetelmiä, jotta ne mukautuvat ilmastonmuutokseen, koska juuri näissä maissa ensimmäisenä kärsitään ilmastonmuutoksesta. Ja nämä ovat perussyitä joiden avulla voidaan torjua köyhyyttä ja nälkää. Kiitos. EFDD-ryhmästä edustaja Bashir, yksi minuutti. Chair, fellow deputy. Puhemies, äh, edustajat, komission jäsen, muistan, että 70 luvulla Bob Geldof järjesti Live Aid-konsertin, jotta kerättäisiin rahoja Etiopiaan. Tästä Σύμφωνα με τον κανονισμό, καλείστε να εγερθείτε, να σηκωθείτε όλοι. Teidän pitäisi puhua seisten. Se on talon säännöt. Εξ αρχής. Kyllä, aloittakaa alusta, olkaa hyvä. Puhemies, edustajat, komission jäsen, muistan kun 85 Bob Geldof ja muut järjestivät Live Aid-konsertin kerätäkseen rahaa Etiopian nälkää varten. Ja nyt meillä on edessämme uusi nälän uhka Etiopiassa, koska Niilin vettä säädellään demokraattisen äh, Etiopian vastakohtana on Egypti ja se todella äh, pakottaa vanhan siirtomaa oikeuden pohjalta nyt Niilin veden virtaamaan haluansa suuntaan. Tämä ei ole kestävä tapa toimia. Mielestäni Etiopia, joka on vastuussa 20 prosentista Niilin vesistä, sillä pitäisi todella olla pääsy Niilin vesille, ei pelkästään vain sähköä varten, vaan myöskin maataloutta, ruoantuottoa ja vedensaantia varten. Meidän pitäisi tarkastella todella kaikkien tämän alueen maiden vesioikeuksia. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Μάγε. Kiitos. Edustaja Mayer sitoutumattomista. Kiitos, puhemies. Kymmenet miljoonat lapset ovat alivarvittuja ja 2,6 miljoonaa kuolee aliravitsemukseen. Se on erittäin surullista ja se on meille myöskin suuri häpeä. Aliravitsemus johtaa köyhyyteen, sosiaaliseen epävarmuuteen, konflikteihin – YK on vuosituhannen tavoitteilla on jo saatu jotain tuloksia aikaan ja hyvin paljon on saatu aikaan, mutta kuitenkin aliravittujen lasten määrä on edelleen aivan liian korkea. Suurin syy tähän on köyhyys, ja tämä liittyy naisten koulutustasoon, ja mitä tulee aliravitsemukseen, se johtaa myöskin korkean lasten kuolleisuuteen ja köyhyyden torjuminen liittyy kehitysyhteistyöhön ja meidän pitää käyttää tähän EUn ja jäsenvaltioiden varoja tehokkaammin. Kiitos. Kiitos. Edustaja Ivo Stier, EPP. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine... Kiitos, hyvä puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Huolimatta vuosituhannen tavoitteista maailmassa on öö, miljardi ihmistä, jotka elävät aliravitsemun, lähes aliravitsemun tilassa, aliravitsemuksen tilassa ja miljoonat lapset jatkuvasti elävät aliravitussa tilassa. Siitäkin huolimatta, että heille toimitetaan elintarvikkeita, tilanne ei muutu. Se on skandaali, niinhän Paavikin täällä puhui. Se on todella häpeällistä. Meillä on viesti viestitettävänä. Me emme saa unohtaa sitä, että että meidän täytyy, tämä täytyy pitää jatkuvasti mielessä. Meillähän on riittävästi ruokaa, mutta ei ole oikeudenmukaisuutta kaikille. Ruokaa on, mutta ei oikeutta. Sen takia me pyydämme, että EU ja kansainvälinen yhteisö keskittyisivät niihin syihin, jotka synnyttävät köyhyyttä ja nälkää. Kollega Makavan tässä dokumentissaan puhuu jostakin syistä, mutta niitä on toki muitakin jos jatkuvasti pidämme mielessä Paavin, esimerkiksi Paavin välittämän viestin, voisimme todeta, että ihmisen itsekkyys on yksi keskeisistä syistä tähän. Meille merkitsee vain se, tai suurimmalle osalle ihmistä merkitsee vain raha, ja miten sitä liikutetaan taloudellisiin tarkoitusperin. Tämän pitäisi muuttua. Lasten aliravitsemushan osoittaa meille, että on välttämätöntä turvata lasten arvokkuus heti heidän synnyttyään päätöslauselmassa pitäisi näkyä myös se, että taataan äh, ihmisen tasapainoinen kehitys. On tärkeää taata myös tasapainoinen ravitsemus lapselle heti, kun hän syntyy, ja varsinkin ensimmäisen tuhannen päivän aikana. Mutta tämä ei riitä. Meillä pitää olla hyvä kehityspolitiikka, jotta lapsi tuhannenkin päivän jälkeen saa äh, hyvän koulutuksen ja paljon muuta voitaisiin ja pitäisi hänelle taata. Näitä pitäisi viedä eteenpäin näitä tärkeitä asioita. Mitä komissio on tähän varoja suunnannut? Miljoonia euroja, mutta ne pitää käyttää oikeisiin tarkoituksiin. Meidän täytyy myös harjoittaa hyvää seurantaa tämän ohjelman suhteen. Tällä tavalla me voimme poistaa köyhyyden synny, aliravitsemu, syyt aliravitsemukseen. Kiitos. Edustaja Gasparra, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tällä täysistunnossa saamme nyt kuulla, että Euroopalla on vastuuta, kun torjutaan köyhyyttä ja nälänhätä maailmassa. Oikeus ruokaan voidaan taata ainoastaan, jos pidämme huolta ihmisistä, jotka kärsivät nälästä ja aliravitsemuksesta. Ja tämä tarkoittaa poliittisesti, että meidän täytyy taata johdonmukaisuus sisäisen ja ulkoisen politiikan välillä EU:ssa. Meidän täytyy supistaa köyhyyttä ja meidän täytyy tehdä eurooppalaisia valintoja politiikassa, kuten maataloudessa, kalastuksessa ja energiapolitiikassa. Komission jäsen, kun meillä on tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka Euroopassa voi olla, niin me voimme todella muuttaa taisteluamme aliravitsemusta ja köyhyyttä vastaan. Ja tämä vahvistaa sen, että Eurooppa ei enää voi suvaita sitä, että tietyissä köyhissä maissa, myöskin meidän takiamme on ruokavarastot täynnä, mutta lasten vatsat ovat tyhjiä. Tällä tavalla Euroopakin käyttää hyväkseen näitä alueita. Kiitos. Kiitos. Rouva Sarnees, puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, lasten aliravitsemus on vitsaus, se tappaa ja se synnyttää myös korjaamattomia seurauksia lapsille. Taistelemme tätä vitsausta vastaan me eh, pit, pitkällä aikavälillä hyvällä, hyvän kehityspolitiikan myötä. Tästähän puhuttiin, puhuttiin vedestä, koulusta, maanviljelystä, eh, elintarvikeomavaraisuudesta. Tämähän on itsestään selvää, mutta jos me haluamme välittömiä tuloksia, jos me haluamme pelastaa lapsia tänä päivänä, meidän pitää muuttaa näitä paradigmoja ja, äh, ja kehityspolitiikan pitää itse saada itselleen tulokset tästä inhimillisestä politiikasta. Me voimme vähentää lapsikuolleisuutta. Näin on tapahtunut Sahelissa humanitaarisen työn avulla. EK-osaston kanssa miljoona lasta on hoidettu vuoden 2006 jälkeen 50 dollaria per vuosi äh, terapeuttisella ravitsemuspolitiikalla. Niin yksi me yhden lapsenkin voi pelastaa hyvin vähällä. Maailmanpankki on myös jo laajasti hyväksynyt myös tämän lähestymistavan. Meidän pitää kaikkien täällä pohtia, jotta 11 FE e ottaisi tämän huomioon, otettaisiin huomioon humanitaarinen käytäntö, tämä on maailmanlaajuinen organismi, tämä on maailmanlaajuinen vitsaus, jotta tämän päivän aliravitut lapset voitaisiin pelastaa huomenna. Kiitos. Rouva on puolitoista minuuttia. Voorzitter, wereldwijd wordt er voldoende voedsel geproduceerd om iedereen. maailmassa voitaisiin tuottaa, että tuotetaan riittävästi ravintoa kaikille, mutta silti noin miljardi joutuu käymään nukkumaan mahaa tyhjänä, josta 25 miljoonaa, ovat, 25 miljoonaa ovat lapsia. Tämä ei ole hyvä asia. Aliravitsemuksen ja nelän suurimmat syyt eivät ole tulleet esille. Tämä on meidän maatalousmallimme ja kulutusmallimme tulosta nykyisillä maatalousmailla voisimme ruokkia 10 miljardia ihmistä maailmassa sillä ehdolla, että emme käyttäisi polttoaineisiin ja biopolttoaineisiin ja eläinten rehuihin näitä suuria maatalousaloja, joita, joilla nyt viljellään viljaa. Brysselin ympiä pitää muuttaa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja myöskin lopettaa se, että valtavia summia, miljooneja syötetään pakolla maat viljelijöillemme. Ja tietysti hyvä on myöskin muuttaa kulutustottumuksia ja syödä vähemmän lihaa. Joka viides sekunti lapsi kuolee. Nälkään puhuin tässä nyt puolentoista minuutin ajan ja tänä aikana kuolee valtava määrä lapsia. Me voimme kuitenkin muuttaa suunnan ja tätä esittelijä tässä ehdottaakin. Meidän mielestämme kaikki maataloustuet pitäisi kieltää. Kiitos.

Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κοράο για ένα λεπτό. Kiitos. Edustaja Korau, yksi minuutti. UNICEF. Kiitoksia puhemies. UNICEF, Maailmanpankki ja muut ovat todenneet, että lasten kuolleisuus alle 5-vuotiaisen osalta on ollut 49 prosenttia viime vuosina. Eli 100 miljoonaa lasta on pelastettu Vuodesta 2013 kuitenkin 6,3 miljoonaa alle 5-vuotiaista kuoli. Aliravitsemus edelleen on hyvin suuri vitsaus maailmassa ja valtaosa näistä lapsista on Afrikassa ja Aasiassa. Ja meidän täytyy todeta, että kehitysyhteistyövaliokunnassa on tehty hyvää työtä, mutta meidän täytyy tehdä paremmin ja meidän täytyy saada aikaan parempia tuloksia. Pyytäisin siis kollegoita täällä parlamentissa hyväksymään tarkistuksemme, jossa halutaan taata kestävä vesi- ja sähköhuolta Tämä on tärkeää alikehittyneissä maissa, jotta siellä voidaan elää riippumattomasti. Meidän täytyy nyt käyttää aika hyväksemme, koska jokainen minuutti, kun käymme tätä keskustelua, jo 12 lasta on kuehtinyt kuolla. Λόγο έχει ο κύριος Φουντούλης για ένα λεπτό. Kiitos. Edustaja Funtulis, yksi minuutti. Συνάδελφοι, Puhemies, komissaari, hyvät naiset ja herrat, lasten, alle viisi vuotiaiden lasten elintarviketilanne on todella sidoksissa siihen, mikä on perheiden talouden tilanne ja lasten aliravitsemus on yksi suurimmista lasten kuolin syistä ja tämä vaikuttaa huomattavalla tavalla lapsen kehitykseen ja myöskin tulevaan kehitykseen kaiken kaikkiaan ja WHO onkin jo tätä varten pyrkinyt asiaa tarkastelemaan kansakuntien tasolla, mutta tietysti kysymys on myöskin valtioista. Valtiot ovat tehneet päätöksiä näitä leikkaussäästöpolitiikkoja, esimerkiksi vaikkapa Kreikassa lapset pyörivät hyötyilevät koulussa, koska eivät voineet syödä tarpeeksi, joutuvat lähtemään kouluun vatsa tyhjänä ja sama pätee opettajien. Opettajat kriisistä huolimatta antavat rahansa, jotta lapsille saataisiin välipalaa salaa, koska nämä lapset kieltäytyvät ylpeytensä takia hyvin usein. Mutta tällä tavalla nämä väärät politiikat ovat johtaneet Euroopan todella aivan pöyristyttäviin Afrikan veroisiin olosuhteisiin. Kiitos edustaja Venta, kaksi minuuttia. panie przewodniczący! panie komisarzu! świat ma problem żywnościowy który dotyczy szczególnie. maailmassa joka koskee paljon lapsia ja tietysti olemme päässeet yhtä eli määrä nyt on mutta edelleen olemassa. Siksi tuen tätä päätöslauselmaa. Ja tärkein syy aliravitsemukseen on köyhyys, ja kaikkein hankalin tilanne on Aasiassa ja Af- Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. UNICEFin tietojen mukaan 100 miljoonaa lasta maailmassa kärsii aliravitsemuksesta. 160 miljoonaa lasta ei ole kunnolla kehittynyt. Aliravitsemus lopettaa fyysisen kehityksen, se heikentää älyllistä kehitystä ja näin ollen lapset eivät menesty myöskään tulevaisuudessa, et, eivätkä pääse irti tästä köyhyyden noidankehästä. Siksi tämä raportti vuoden 2015 vuoden tilanteeseen liittyen, josta äänestettiin eilen, osoittaa, että kaikkein tärkein tavoite oli köyhyyden torjunta. Meidän täytyy myöskin torjua lasten nälkää ja aliravitsemusta, ja haluaisin korostaa, että meidän täytyy tukea kehittyviä maita – tukemalla niiden varsinaista kehitystä, jotta tulevaisuudessa ne voivat olla itseriittoisia. Me emme voi kieltäytyä antamasta apua erityisesti kiireellisissä tilanteissa, joissa nälkä koskee kokonaisia perheitä. Aliravitsemus on erittäin vaarallista raskaana oleville naisille, koska se voi vaikuttaa myöskin sikiön kehitykseen. Hyvin ravitut lapset ovat toivoa tulevaisuudelle, he ovat terveellisiä, he oppivat paremmin Eli tulevaisuudessa he voivat taata itselleen ja perheelleen hyvän elämän, mutta viiden sekunnin välein lapsi kuolee. Mutta yhdessä me voimme muuttaa tämän. Kiitos. Rouva Mitsi, puolitoista minuuttia. Darju, fid kamera. tiegħu f'dil-Kamra dusijat jew il-Papa għalhekk mhux aċċettabbli li miljuni ta' Kuten Paavi sanoi, emme voi hyväksyä sitä, että miljoonat kuolevat nälkää samalla, kun heitämme ruokaa pois pöydältämme. Kaikki ovat varmasti samaa mieltä tästä asiasta. Mitä teemme tämän asian lopettamiseksi? Kaksi miljoonaa miljardia ihmistä vaan vuosittain maailmassa kärsii tästä hirvittävästä vitsauksesta. Lapset kuolevat nälkään. Mitä voitaisiin tehdä? Meidän on tehtävä jotakin tuolla maailmanlaajuisella tasolla, jotta lapset saavat riittävästi ruokaa ja että he saavat tasapainoisen ravitsemuksen. Myöskin raskaana olevat naiset kärsivät aliravitsemuksesta, vaikuttaa heidän vauvoihensa. Näitä naisia, näitä vauvoja on autettava. Ähm, Nämä ensimmäiset tuhat päivää ovat keskeiset, kun sikiö kehittyy. Sitten tietysti koulutus, valistus on hyvin tärkeää. Se antaa mahdollisuuden päästä työhön ja myöskin mahdollisuuden taloudelliseen kasvuun ja köyhyyden ja nälän poistamiseen. Sosiaalinen tilanne on siis hyvin tärkeä tässä yhteydessä. Ruoan ja ravitsemuksen pitäisi olla keskeinen osa kehitystä, kehityspolitiikkaa ja tähän investointi on investoimista tulevaisuuteen. Tällä tavalla ihmisten täytyy saada työtä, jotta he voivat elättää itsensä ja perheensä. Haluamme kutsuakin komissiolta, minkälaisia ehdotuksia on pyrkiä auttamaan naisten koulutusta, jotta naiset saisivat enemmän koulutusta, voisivat siis välttää köyhyyden ja nälän. Kiitos. Yksi minuutti rouva Besera Bastereceo. Kiitos paljon Rova Mäkävän teidän loistavasta tekstistä. Puhutaan lasten aliravitsemisuudesta. Se ei kuulu vain kehitysmaille. Lapsi köyhyys on todellisuutta myös monissa Euroopan maissa, niin kuin Espanjassa. Se on häpeä ja skandaali. Puolitoista miljoonaa laps, lasta eivät saa joka päivä taattua ravintoannosta. Kehittyä hyvin fyysinen ja henkinen kehitys on tärkeää näille lapsille. Sen pitäisi olla meille ensiarvoisen tärkeää. Miten me... kyllähän meidän pitäisi voida työstää tätä nälkäkysymystä, mutta me, me en pysty siihen jos me, mitä me voimme poistaa sen kehitysmaista, jos me emme pysty poistamaan sitä meidän maistamme. Maanviljelys, vesi, koulutus, valistus on tärkeitä asioita, mutta minä haluaisin puhua, että elintarviketurvallisuus on myös tärkeää. Sen pitäisi olla universaali käsite, eikä vain EU-ssa. Komission pitäisi ajatella tulevaisuudessa enemmän lapsia. Meidän velvollisuutemme on toimia jo nyt. Meidän pitää tunnustaa tosiat, mutta kyllä meidän pitää pystyä vaatimaan enemmän lisää. Kyllä meidän täytyy aikuisena pystyä puolustamaan lapsia. Kiitos. Kaksi minuuttia Dias de Mera. Kiitoksia. Me vaadimme, että sitoudumme oikeuteen ruokaan. Yli 75 miljoonaa alle 5-vuotiaasta on aliravittuja ja 52 miljoonaa kärsii akuutista aliravitsemuksesta. Tämä on kiireellinen haaste ja kiireellinen tarve, johon meidän täytyy puuttua hyvin nopeasti. Aloite, josta nyt keskustellaan, on oikea-aikainen ja toivottavasti tiistaina sitten äänestämme selvällä enemmistöllä päätöslauselmasta, joka liittyy vuoden 2015 jälkeiseen kehitykseen. Parlamentin kanta on hyvin selkeä. Me katsomme, että elintarvike on perusoikeus – ja meillä pitää olla selkeä tavoite, eli nolla nälkä. Meidän täytyy päästä näihin tavoitteisiin vuonna 2025 mennessä ja nälästä ja aliravitsemuksesta eroon pääseminen ja piilo nälästä liittyvissä toimissa pitää keskittyä nimenomaan lapsiin ja imettäviin äitiin. YK on aloite vuoden 2015 jälkeen on yksi tavoitteista, Eli meidän täytyy poistaa aliravitsemus vuoteen 2030 mennessä ja meidän täytyy muistaa lasten etu. Mutta meidän täytyy miettiä vähän laajemmin tätä tavoitetta ja meidän täytyy parantaa tilannetta kehitysmaissa, mitä tulee esimerkiksi juomaveteen, hygieniaan, kestävään maatalouteen ja kalastukseen, resurssien hallinnointiin. Siellä on oltava terve ympäristö. Ja meidän täytyy tukea naisia, jotta he pystyvät elämään terveesti ja kaikki heidän perheensä jäsenet. Ja meidän täytyy edistää myöskin perheiden viljelyä ja maan omistusoikeutta. Kiitos. Kiitos. Edustaja Tarabella, puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, komissaari. Hyvät kollegat, minä olen naisasiavalikunnan jäsen. Minä haluaisin korostaa, että tässä on kyse suuresta epäoikeudenmukaisuudesta, aliravitsemusta, mutta siinä valitsee myös sisäinen epäoikeudenmukaisuus. Tytöt kärsivät, heitä syrjitään poi, suhteessa poikiin. Jos puhutaan näille viisivuotiaista lapsista, niin pojilla on paremmat mahdollisuudet selvitä sitä kuin tytöillä. Tämä on erittäin vakava, jos ajatelemme kasvukäyrää. Tytöt kuolevat useammin nuorempana, nuoremme, paljon enemmän nuorempana kuin pojat. Tässä on kyse myös kulttuurisista ja uskonnollisista asioista, syrjivistä käytännöistä ja käytänteistä ja halutaan Mehän, mehän pyrimme parantamaan tätä tyttöihin kohdistuvaa syrjintää. Meillä on YK järjestää FAO, jos maanviljelijöillä olisi samat, jos naismaanviljelijöillä olisi samat keinot käytettävissään kuin muilla, niin he varmasti voisivat kasvattaa 20-30 prosentilla maan tuottavuutta ja silloin voitaisiin todella poistaa tämä aliravitsemusongelma. ongelma 150 miljoonaa ihmistä on tältä, kärsii tällä hetkellä nälänhädästä. Jos me haluamme poistaa epätasa-arvon miesten ja naisten, poikien ja tyttöjen välillä jo nuoresta iästä, niin meidän pitäisi lopettaa tämä epätasa-arvoinen kohtelu. Silloin tytöillä voisi olla myös perspektiiviä ryhtyä naismaanviljelijöiksi. Silloin voitaisiin poistaa naisten aliravitsemus myös kehitysmaissa. Tämä on yksi tärkeistä prioriteeteista. Kiitos. Edustaja Kukan, kaksi minuuttia. Lähestulkoon miljardi maailmassa kärsii nälästä ja kaksi kuusi miljoonaa lasta kehitysmaissa kuolee vuosittain aliravitsemuksen vuoksi. Arvioidaan, että 2014 vuoden loppuun mennessä noin 500 000 ihmistä altistuu akuutille aliravitsemukselle ja syyt lasten aliravitsemukseen ovat moninaiset. Monasti kysymys on ihmisten toimista, joten nämä voitaisiin välttää. Hyvin usein kysymys on konflikteista ja poliittisesta epävakaudesta, joka aiheuttaa lasten aliravitsemusta. Ja senpä takia tarvitsemme lisää keinoja saada tilastotietoja, kuinka voisimme välttää konfliktien vaikutukset lasten, lapsiin ja heidän ravitsemuksensa kehittää kehitysmaiden äh, hallitusten pitäisi kehittyneiden maiden hallitusten pitäisi koordinoida toimiaan, jotta he voisivat auttaa näitä maita tässä tilanteessa. Komission pitäisi jäsenvaltioiden kanssa saada aikaiseksi pitkän aikavälin investointeja ja rahoitusta juuri aliravitsemuksen poistamiseksi ja toimia tehokkaasti, jotta kansainväliset toimijat tulevat mukaan. Rahoituksellinen apu, investoinnit ja rahoitusvarat ovat hyvin tärkeällä sijalla, kun pyritään torjumaan akuuttia äkillisesti iskevää aliravitsemusta näissä maissa. Hyvin monissa tilanteissa voidaan mainita vaikkapa Mali tai Syyria esimerkkeinä, jossa konfliktin ja väkivaltaisuuden lopettaminen ja poliittisen vakauden saavuttaminen diplomaattisten neuvotteluiden kautta ovat aivan yhtä tärkeitä asioita kuin vaikkapa ulkomainen rahoitusapu. Edustaja Caputo, yksi minuutti. Kiitoksia. Lastenaali, ravitsemus ja nälkä maailmassa pitää ottaa EUn prioriteetiksi ja komission pitää miettiä politiikkaa tarvikehaastausta vastaan. Liian monille lapsille lapsuseille iloista aikaa yli 200 miljoonaa alle 5-vuotiaista kärsii aliravitsemuksesta ja tämä haittaa heidän kasvuaan. Ja kehitysmaissa 2,6 miljoonaa lasta kuolee tähän vuosittain ja se on hyvin tärkeä lasten kuolin syy. YK on siis vaatinut, että meidän täytyy puuttua tarmokkaammin tähän aiheeseen ja meidän täytyy nyt ottaa mukaan monia alueita, koulutus, maatalous, vesihuolto. Tällä tavalla voidaan torjua näitä ilmiöitä. Näin ollen Euroopan unionin pitää nyt ottaa mukaan YK, G8, G20 maat ja hallitukset maista, joissa on aliravitsemusta ja nälkää. Ja meidän täytyy varmistaa se, että elintarviketuotanto on tehokkaampaa ja että tuetaan myöskin pienviljelijöitä, jotta he pystyvät kestävällä tavalla riittävästi tuottamaan ruokaa itselleen ja omille perheilleen. Kiitos. Edustaja Suitsa, kaksi minuuttia. Kiitos paljon, puhemies. Gabriela Mistral, chileläinen Nobel-kirjailija, sanoi 70 vuotta sitten, me olemme syyllisiä moniin virheisiin, mutta suurin rikoksemme piilee siinä, että hylkäämme lapsemme elämän lähteillä, alkumetreillä. Meidän paljonhan voi toivoa, että tapahtuu, mutta kun lapsi, kun on kyse lasten, kun lapset rupeavat kasvamaan, heillä ei ole paljonkaan toivoa. Ja tänä päivänä meidän pitää pystyä antamaan toivoa näille lapsille. Mitä kaikkea on tapahtunut? Me olemme vastuullisia. Eurooppa on myös vastuullinen. Hyvä komission jäsen, kiitos teille esityksestänne. Te olette omistautunut tälle asialle ja kiitos siitä, että pyritte koordinoimaan tilanteen korjaamiseksi ja parantamiseksi. Tiedän, että sisä- ja ulkopolitiikan koordinoiminen EU:ssa on ainut mahdollinen tasapainotettu tapa toimia. Minusta on ihan hyvä tämä äh, vaikutusten arviointi, jonka te aiotte käynnistää. Varmasti parlamentti tulee tekemään yhteistyötä. Rouva Makavan, kiitos paljon siitä, että otitte näin tärkeän aiheen esille. Ensi tiistaina varmasti tulemme hyväksymään tämän, nämä äh, kehitysnäkymät vuoden 2015 jälkeisellä aikakaudelle. Toivottavasti pystymme pääsemään tavo- jonkinlaisiin hyvin tavoitteisiin. Me saakaan myöskään unohtaa Paavin vierailua täällä tässä parlamentissa, jossa hän sanoi, että ei ole rauhaa Euroopassa eikä koko maailmassa niin kauan kuin tuhlataan ja heitetään pois näin paljon ruokaa. Emme saa unohtaa hänen sanojaan. Joka tapauksessa Vuosituhannen tavoitteisiin on osittain päästy, mutta on vielä paljon tehtävää, emmekä saa jää jäädä puheiden tasolle. Täytyy ryhtyä toimiin. Kiitos. Cabezon Ruiz, yksi minuutti. Kiitos. On hyvin tärkeää, että Euroopan unioni pyrkii auttamaan tässä tilanteessa. Valitettavasti vuosituhat tavoitteet eivät ole päässeet etenemään hyvin. Komissio on käyttänyt paljon rahaa tilanteen parantamiseksi. Nyt tarvitaan kuitenkin vielä suurempia ponnisteluja, suurempia ponnisteluja ja nykyiset suunnitelmat täytyykin sen takia uudistaa ja on hyvin tärkeää, että meillä on samantuntoiset suunnitelmat kuin UNICEFin tiekartassa. On pyrittävä tärkeisiin tavoitteisiin, esimerkiksi juuri tuhannen ensimmäisen kriittisen elinpäivän aikana on tärkeää kiinnittää huomiota lapsen kehitykseen ja samoin myöskin maatalouspuolella on pyrittävä saamaan naisten osallistuminen merkittävämmäksi, koska on hyvin tärkeää, kun nainen näitä resursseja pystyisi hallitsemaan, hän pystyisi vaikuttamaan oman perheensä kehitykseen myöskin ja on hyvin tärkeää, että naiset ja lapset saavat myöskin koulutusta. Kiitos. Kaksi minuuttia Estaras Ferragut, olkaa hyvä. Señor presidente. Kiitoksia puhemies. Vuosittain kehitysmaissa kuolee miljoonia lapsia aliravitsemukseen. Se on tärkein kuolin syy alle viisivuotiaiden ryhmässä. Aliravitsemuksen torjuminen lasten osalta on yksi tärkeimpiä tavoitteita vuosituhannen kehitystavoitteissa. Ja kun puhutaan lasten aliravitsemuksesta, siihen liittyy elintarvikkeet, turvattomuus, köyhyys ja myöskin epäterveelliset kotiolot ja vaikeus saada terveyspalveluita riittävällä tavalla. Yli 800 miljoonaa ihmistä maailmassa eivät saa tarpeeksi ruokaa eläkseen terveellisesti ja valtaosa heistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Aasiassa. Joka yhdeksäs henkilö maailmassa on tässä tilanteessa ja maailmassa on myöskin 66 miljoonaa lasta, jotka menevät kouluun nälkäisinä. On tärkeää, kuten tuli esille, että ensimmäisen tuhannen, vuoden, tuhannen päivän aikana lapsi saa riittävästi ruokaa kehittyäkseen kunnolla. Tämä on kriittinen vaihe, jotta voidaan torjua aliravitsemusta ja sen seuraamuksia aikuisihällä. EU on tehnyt merkittäviä ponnisteluita näissä kehityskysymyksissä, mutta edelleen meidän täytyy tehdä enemmän, jotta voimme tarttua tähän ongelmaan. Meillä pitää olla innovatiivista rahoitusta ja pitkän ajan rahoitusta. Ja nyt tarvitaan sitä, että on elintarvikkeita saatavilla – ja että nämä elintarvikkeet soveltuvat näiden lasten tarpeisiin. Meidän täytyy investoida enemmän koulutukseen, terveydenhuoltoon ja myöskin tasa-arvoon ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin. Naisviljelijät, jos heillä olisi samat oikeudet ja samat mahdollisuudet ja sama pääsy palveluihin kuin miehillä, niin valtaosa näistä lapsista ja naisista ei olisi tässä tilanteessa. Eli komissio ja komission jäsen, tehkää työtä tähän suuntaan. Tässä tarvitaan poliittista tahtoa investoida näille aloille. Kiitos. Kiitos paljon. Rouva Rodriguez, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Ei pitäisi puhua niinkään aliravitsemuksesta, vaan nälänhädästä. Haluaisin, että puhuttaisiin lasten nälästä, nälänhädästä eu e ssa Erityisesti eh, monissa EU-maissa nälänhätä, joka on seurasta työttömyydestä, vararikoista ja silloin kun valtio loistaa poissaolollaan. Minun maassani Portugalissa koulut takaavat eh, ainoan lämpimän aterian koululaisille lapsille. La- he avaavat ovensa myös lauantaisin ja sunnuntaisin, jotta lapset eivät jää vaille päivittäistä ateriaa. Miksi näin on? Eh, joissakin maissa työttömyys on niin suuri, suurta, että ei pystytä, lapsi, myöskään vanhemmat eivät pysty takaamaan lapsille tarvittavasti ravintoa. 29 prosenttia lapsista on köyhyysrajan riskin edessä. Lapsilla on nälkä minun maassani, myös muissa maissa, Espanjassa, Irlannissa, Kreikassa tilanne on samankaltainen. Mitä komissio aikoo tehdä tämän EU-nälänhädän suhteen? Kiitos. Edustaja Heis, kaksi minuuttia. Micro, please. Mikrofoni. Fonos. Thank, thank you indeed. Kiitos puhemies. Haluan toivottaa tervetulleeksi tämän päätöslauselmaan. tämän mietinnön onnittelut Rova McAvenille tästä työstä. On hyvin tärkeää tunnustaa, että edistystä tällä alalla on tapahtunut viimeisten vuosien aikana, kun menemme sitten seuraavaan vuoteen, ei pelkästään vain vuosituhattavoitteiden osalta, vaan myöskin kun kysymys on Euroopan unionin kehitysvuodesta, niin tämä asia on otettava asialistan ykköseksi, jotta todella komissio, parlamentti, tähän keskittyvät ja pyrkivät menemään eteenpäin. Kuten kollegat ovat sanoneet, arvoisa puhemies, joka päivä 22 000 lasta kuolee aliravitsemukseen. 90 prosenttia näistä kuolemista tapahtuu Aasiassa ja Afrikassa. Joka kuolema voitaisiin estää. Ja uskon, että meidän täytyy taata, että poliittista tahtoa on tämän asian ratkaisemiseksi kaikkina, kaikkinensa on tärkeää, että myöskin kehitysmaissa olevat maanviljelijät saavat oikeat teknologiset laitteet puitteet tuen työlleen ja on puhuttu myöskin siitä, että on tärkeää taata sellainen ravitsemus ja sellainen tapa toimia, että taataan kestävä ruoantuotanto. On hyvin tärkeää myöskin keskustella naisiin kohdistuvasta syrjinnästä kehittyvissä maissa ja naisten asemasta koulutuksessa ja valitu, valistuksen puitteissa myöskin. Minun on rohkaistava siihen, että ähm, voimme myöskin taata puhtaan veden. On hyvin tärkeää, että meillä on olemassa jonkinlainen suunnitelma juuri näitä tuhatta ensimmäistä lapsen elinpäivää varten. Kuten monet ovat sanoneet, nämä kaksi ensimmäistä vuotta ovat todella tärkeitä, kun ajatellaan ravitsemusta Mielestäni ruoan hintojen heiluminen ja ruoan tuotannon turvaminen on toinen kysymys, jota täytyy käsitellä. Ja tässäkin on edistytty, mutta vielä paljon voidaan tehdä. Ja jos onnistumme tämän asian yhdessä ratkaisemaan, niin kumppaneittemme kanssa kautta maailman uskon, että voimme mennä vielä pidemmälle. Kiitos. Kiitos. No niin, nyt siirrymme Catch the Eye puhujalista ilman puheenvuoroa. Minulla on kahdeksan puheenvuoropyyntöä. Kaikki nämä kollegat voivat käyttää puheenvuoron, mutta pyydän teitä todellakin noudattamaan teille myönnettyä aikaa. Yksi minuutti, jotta kaikki voisivat käyttää puheenvuoron ja ilmaista. Edustaja Glesos aloittaa. Titulos του θέματος, ο Kiitos. Puhemies, hyvä, että tämä on esityslistalla tämä asia. Lasten aliravitsemus on todella paljastavaa. Me siis hyväksymme kaikki, että se on olemassa. Lasten aliravitsemus. Kaikki toteamukset ovat ihan oikeita ja täsmällisiä, mutta ei riitä, että todetaan tilanne. Meidän pitää mennä pidemmälle meidän pitää todella tarttua niihin syihin. Miksi, miksi, miksi tämä aliravitsemusilmiö on niin voimakas ja vahva syy järjestelmässä eh, ja rahassa. Me emme me saa tässä nyt sulkea silmiämme todellisuudelta. G8, G20, erilaiset eh, järjestelyt, hallintojärjestelmät, aseelliset selkkaukset, asetuotantojärjestelyt, asekauppa, kaikki nämä yhdessä ovat huikeita asioita. Paavihan ei puhunut täällä vain sen takia, että aseet vaikenisivat ja että asekauppa tyrehtyisi. Jos nämä kaikki ilmiöt tai järjestelmät eivät olisi olemassa, silloin pitäisi, silloin voitaisiin tehdä vain siis tarkoittaa, että tämä järjestelmä pyörisi minuutin päivässä, silloin voisimme taistella tätä lasten aliravitsemuksista vitsausta vastaan. Kiitos, edustaja Mukala. Ponta 25 ezer Kiitoksia. Yli 800 miljoonaa ihmistä maailmassa on aliravittuja ja muutama päivä sitten oli Roomassa maailman toinen ravintokonferenssi ja siellä puhuttiin siitä, miten voidaan torjua aliravitsemusta. YK on toiminnassa Unkarilla on ollut merkittävä rooli tämän strategian laadinnassa ja vuoteen 2050 mennessä aliravittujen lasten määrä pitäisi laskea alle 40 prosenttiin tämänhetkisestä lukemasta. Ja meidän kaikkien ja komission pitää nyt toimia. Ja muistuttaisin kaikille, että EU:ssa on jo hyviä aloitteita, joita on käynnistetty ja joiden avulla torjutaan nälkä ja aliravitsemusta. Ja meidän tulee kiinnittää enemmän huomiota näihin aloitteisiin. Esimerkiksi Unkarissa on aloite, joka liittyy lasten ruokailutottumuksiin. Jos meillä on tällaisia hyviä käytänteitä, jotka leviävät, niin silloin siitä on kaikille hyötyä EUn sisällä ja sen ulkopuolella. Edustaja Czani. Tämä lehetőséget, elnök úr. Itt a mai megbeszélésünk során nagyon sok szám hangzott el, bár én egyetlen egy számot tudok Isten igazából támogatni. Kiitoksia. Tässä keskustelussa on puhuttu monista luvuista ja haluaisin puhua yhdestä luvusta nolla. Ei pitäisi puhua 40 tai 30 prosentista, vaan meillä pitäisi olla vain yksi tavoite, eli nälkää näkevien lasten määrä pitäisi olla nolla. Jos kaikille meille on tärkeää muistaa, että ensimmäiset tuhat päivää ovat hyvin tärkeitä lapselle, eli komissiolla on tehtävä laste, laskea nälkää näkevien lasten määrä nollaan. Omassa maassani Unkarissa joka toinen vasta syntynyt lapsi on tilanteessa, jossa se joutuu näkemään nälkään. Meidän ei pidä miettiä hyviä ehdotuksia, vaan me pitää ratkaista omat ongelmamme. Edustaja Vaga, olkaa hyvä. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani gospod komisar, jaz bi rad opozoril v tej izredno pomembni Arvoisa komission jäsen puhemies, on totta, että tässä keskustelussa, tämä keskustelu on hyvin tärkeä ja haluaisin puhua lapsista pakolaisleireillä. On totta, että että ne syyt, minkä takia ihmiset näille leireille joutuvat, ovat erilaiset, mutta kaikki varmasti liittyy siihen, että kansainvälinen yhteisö ei pyri näitä ongelmia ratkaisemaan ja ne leireillä olevien lasten tilanne on entistä huonompi. Haluaisin tehdä vetomuksen, että Euroopan unioni ei sanoisi niin kuin se aina sanoi, sanoo, tämä ei riitä, vaan meidän täytyy ryhtyä koordinoimaan kansainvälisellä tasolla toimiamme ja arvioimaan tätä tilannetta paikan päällä. Tällä hetkellä mikä on tilanne näissä katastrofeista kärsivissä maissa? jotta todella voisimme auttaa parhaalla mahdollisella tavalla näitä lapsia mahdollisimman pian, koska he todella joutuvat kärsimään tästä lopun elämänsä. Edustaja Marias

Tämä ilmiö on seurausta Merkelin säästöpolitiikasta ja kyllä se koskettaa lapsi Euroopassa. Trei, troikka, muistio ovat myös seurausta humanitaista kriisistä, koska ihmiset elävät Euroopassa myös köyhyysrajan alapuolella. Meillä on puolitoista miljoonaa työtöntä UNICEFin mukaan yli 430 000 lasta elää köyhyysrajan alapuolella. Lapsiköyhyys vuonna 2012 kosketti 40,5 prosenttia prosenttia lapsiväestöstä. Tämä on dramaattinen tilanne, erityisesti niissä perheissä, joissa ei ole monta lasta. Lasten kehittyminen, eteneminen kouluissa Kreikassa on eri, kehittyminen on erittäin huonoa, koska he kärsivät nälästä. Meidän pitäisi poistaa tämä Troikan muisto ja poistaa tämä säästöpolitiikka. Kiitos Polczak. Edustaja Polczak. Pane předsedající, já bych chtěl poukázat na to z čeho vychází podvýživa. Kiitoksia. Haluaisin nyt puhua näistä aliravitsemuksen perussyistä kehitysmaissa. Monet niistä on jo mainittu. Ja tietysti on sotia ja konflikteja, jotka ovat myöskin syitä, erilaisia rikollisjärjestöjä. Ja on myöskin alueita, joilla lapset ovat aliravittuja myös Euroopassa. Esimerkiksi Itä-Ukrainassa lapset kärsivät tavalla, joka on täysin ennennäkemätöntä sivistyneessä maailmassa. Olen ylpeä siitä, mitä EU on jo tehnyt sen jälkeen, kun se on luotu. Jäsenvaltioiden välillä on rauhaa, yhteistyötä ja olen tästä ylpeä. Ja tietysti tuen kaikkea, mitä esittelijä on maininnut, kaikkia toimia, mutta jos olisi todellista yhteistyötä ja rauhaa kaikkien maiden välillä maailmassa, niin tämä ongelma olisi paljon pienempi. EU pitäisi näyttää esimerkkiä. Paavi mainitsi tämän hyvin selkeästi, samoin kuin Sahara-palkinnon voittaja. Edustaja Freira. E Lasten aliravitsemus on suhdannepoliittista seurausta ihan selkeästi koska teollisuusmalli painottaa vientipolitiikkaan ja se, se myös vaikuttaa myös maailmanlaajuisesti maatalouspolitiikkaan. Kun lähdetään luopumaan yhä enemmän maatalouspolitiikasta, pientiloista, niin se vaikuttaa myös siihen, että ne sektorit, jotka ennen pystyivät elättämään maapallon väestön, tämä sektori pienenee. Kauppa politiikka on myös yksi niistä, joka on vaikuttanut tähän tuotanto on vähentynyt ja se vaikuttaa nälä, nälkä- ja aliravitsemustilaan. Tässä ei ollenkaan syytetä epäoikeudenmukaista järjestelmää, joka pitäisi tuomita sellaisenaan. Mitä tässä nyt pitäisi pohtia? On ihan hyvä, että puhutaan lasten aliravitsemuksesta, mutta, mutta sekin

Kiitos. Nyt annan puheenvuoron komission edustajalle. Micro. Thank you very much for this in-depth. Paljon kiitoksia tästä syvällisestä keskustelusta. Hyvin kiinnostavista näkemyksistä, erityisesti vaikkapa naisten rooli, paikallisten viljelijöiden merkitys ja tietysti juuri tämä maan hallinto, oikeus, maan hallinnoinnin oikeus. Nämä ovat hyvin keskeisiä kysymyksiä tässä äh, keskustelussa tästä aiheesta. Mielestäni näiden äh, ravitsemukseen liittyvien aloitteiden ja sitoumuksen edistäminen osoittaa, että komissio on ollut oikeassa, kun se on halunnut kehitysagendalle nostaa tämän kysymyksen. Jäsenvaltiot ovat osoittaneet hyvin suurta kiinnostusta komission aliravitsemuksen toimintasuunnitelmaan ja Italia puheenjohtajavaltiona valmistelee neuvoston päätelmiä Tämä tuo lisää sitoumuksia, parantaa koordinaatiota jäsenvaltioiden kanssa ja varmasti vahvistaa myös EUn johtajuutta tällä alueella. Viime viikolla kansainvälinen ravitsemuskonferenssi osoitti, että yli 107 kymmenen valtioedustajan tarkoitus poistaa aliravitsemus ja myöskin viedä eteenpäin Rooman julistusta ähm, ravitsemuksesta on todella tärkeä asia ja tämä Euroopan parlamentin päätöslauselma aiheesta on hyvin tervetullut. Ähm, aloitteen tekijänä on ollut Rova McAvan joka on kehitysvalikunnan puheenjohtaja, niin vilpittömästi todella toivon, että yhteisillä ponnisteluilla pystymme tekemään aliravitsemuksesta historiaa kertaheitolla ja että luomme mahdollisuuksia kestävällä kehitykselle. Kiitokset tästä syvällisestä keskustelusta tässä hyvin tärkeässä aiheessa. Kiitos komission jäsenelle. Tämä keskustelu on nyt päättynyt. Meillä on päätöslauselma ehdotusäänestys. Käydään tänään kello 12. Seuraava kohta esityslistalla keskustelemme keskustelut ihmisoikeuksien ja demokratia- ja oikeusvaltion periaatteiden loukauksia koskevassa.